Seuraava kohta esityslistalla on yhteiskeskustelu, joka koskee yhteistä kauppapolitiikkaa. Ensiksi neljä minuuttia puheenvuoro Quisthud Rovolle. Olkaa hyvä. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, kuten kaikki tiedätte, Euroopan parlamentin vaikutusvalta Lissabonin sopimuksen myötä on kasvanut myös komitologiamenettelyssä. Ja nyt nykyään näitä kutsutaan delegoiduksi säädöksiksi ja täytäntöönpano toimiksi. Lissabonin sopimuksen seurauksena useita asetuksia kauppapolitiikan alalla tulee muuttaa tai sopeuttaa uusiin vallitseviin puitteisiin. Tämä suuri paketti, Omnibus 1 kutsuttu, sisältää yli 20 asetusta mukaan lukien polkumyynnin kielto ja valtion tukikielto. Monien vuosien lainsäädäntötöiden jälkeen ja, ja trilogikeskustelujen jälkeen jo Kesäkuussa pääsimme kuitenkin poliittiseen yhteisymmärrykseen. Prosessi ei ollut helppo, mutta loppujen lopuksi saimme aikaan hyvän tuloksen. Ihan pari asiaa nostaisin tästä vielä esille. Ensiksi. Tämä jäsenmaiden rooli mikäli komissio kohdisti niihin polkumyyntitoimenpiteitä tai, tai ähm, valtion tukitoimenpiteitä, niin jäsenmaiden rooli ei ollut selkeä. Siksi piti tehdä tähän ehdotus, Info Plusaksi kutsuttu. Parlamentti vaati Lissabonin sopimuksen tarkkaa noudattamista ja että äh, pidettäisiin kiinni toimielinten välisestä tasapainosta myös kauppapolitiikassa. Vähintäänkin parlamentti vaati sitä, että jäsenmaille äh, ei annettaisi tämänhetkisen status quo-tilanteen ylittäviä oikeuksia. Äh, parlamentin rooliahan vahvistettiin Lissabonissa, Lissabonin sopimuksen äh, myötä, ja tämä ei ollut komission ehdotuksessa ollenkaan selkeä, mutta kuitenkin pääsimme asiassa yks, yhteisymmärrykseen. Toiseksi parlamentti menestyksekkäästi vastusti komission ehdotuksia siitä, että valtion tuki- ja polkumyyntikielto äh, äh, menettelyä pidennettäisiin 18 kuukauteen. Tämän onnistuimme torjumaan. Se aikaraja pysyy edelleen 15 kuukaudessa. On tärkeää, että jos näitä menettelyjä aloitetaan, niin mahdollisimman nopeasti saavutetaan oikeusvarma tilanne. Kolmanneksi tämä poliittinen kompromissi, joka Etelä-Korean kanssa saavutettiin, tämä Safeguard-asetus. Tämä vaatii, että tarkastelumenettely tapahtuu automaattisesti, mikäli kyse on alustavista tai määräaikaisista sopimuksista, niin silloin käytetään yhteisneuvottelumenettelyä. Ja sitten ottaen huomioon Omnibus ykköseen sisältyvien lakitekstien määrä ja ottaen huomioon valtavan määrän tarkistuksia, niin on selvää, että tarvitaan nyt käyttäjäystävällinen selkeä paketti, jossa otetaan huomioon nämä tarkistukset ja tarkistukset, joiden avulla pyritään parantamaan tekstiä, otettiin hyvin vastaan ja nyt sovittiin, että komissio ensi vuoden kesäkuuhun mennessä esittää lainsäädäntöehdotuksensa. Ja omnibus ja kauppasuojan modernisointi ovat yhteydessä toisiinsa kollegan, kollega Jelnerin mietintö tätä myös tukee. Omnibus ykkösessä on paljon säädöksiä, jotka liittyvät polkumyyntikieltoon ja valtiontukikieltoon. Ja olemme pyrkineet nimenomaan sellaisiin uudistuksiin, jotka mahdollistavat kauppa politiikkaan liittyvien asetusten modernisoinnin. On hyvä, että tämä kompromissi on saavutettu. Siitä olen tyytyväinen ja toivon, että sille saadaan laaja tuki täysistunnossa. Yksi juttu vielä, arvoisa puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tätä työtä kanssani tehneet komissiossa ja neuvostossa, ja erityisesti kollegaani Jörg Leichtfriedia, hän on tehnyt kanssani hyvää yhteistyötä. Omnibus 1 ja 2 on käsitelty rinnakkain ja herra Lightfriedin kanssa on tehty oikein hyvää yhteistyötä. Gracias, señora Quiswood. Tiene la palabra. Kiitos, Rova Quisthout. Ja sitten toinen esittelijä, edustaja Lightfried, neljä minuuttia. Jetzt spreche ich besser Deutsch, weil mein weiteres Spanisch würde nicht... Kyllä, minä puhun kuitenkin mieluummin saksaa. Kukaan ei ymmärtäisi sanaakaan, jos yrittäisin sönköttää Espanjaa, eh, joten jatkan saksaksi. Ja olen ihan samaa mieltä kuin Rova Quistud Rovol. Hänen kanssaan oli, kiitän häntä ystävällistä sanoista ja lähetän ne takaisin. Hänen kanssaan on tehty oikein hyvää yhteistyötä. Haluaisin kiittää myös kaikkia muita asianosaisia. Ja erityisesti tässä nyt moni on jäänyt mainitsematta. Sihteeristön jäsenet ovat tässä tehneet kovaa työtä. Äh, he ovat tehneet leijonan osan työstä, erityisesti Rovat Pansikova ja Okif. He olivat tässä hyvin aktiivisia ja heistä oli paljon apua. Lissabonin sopimus on johtanut siihen, että Euroopan parlamentilla on ulkomaan kaupassa äh, lainsäädäntövaltaa. Ja ulko, ulkomaankauppasopimuksissa meillä on sanan valta nykyään. Ja tätä on aliarvioitu Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ja tätä ei ole otettu oikein todesta. Ja ne, jotka ovat Lissabonin sopimusta vastaan, ovat myös kauppapolitiikan demokratisoitumista ja, ja avoimuutta vastaan. Tämä on väärä lähestymistapa No niin, palaan nyt takaisin tähän itse asiaan, Omnibus 2. Tässähän vanha komitologiamenettely sitten Lissabonin sopimuksen jälkeen muuttui modernimmaksi yhteistoimintamenettelyksi. Euroopan parlamentilla on nyt enemmän sananvaltaa ja päätäntävaltaa. Tämä prosessi vei kauan, neljä vuotta se on mielestäni liian pitkä aika, mutta valitettavasti tätä uudistustyötä ei nopeammin saatu aikaan. Tärkeää näissä neuvotteluissa oli meille se, kun asiasta keskustelimme neuvoston kanssa, että kun kyse on delegoiduista säädöksistä, niin annetaan asianmukaiset aikarajat Euroopan parlamentille, jotta se voi tarvittaessa lähet- ottaa niihin kantaa ja lähettää niitä takaisin. Ja meille oli tärkeää erityisesti se, että että, että Euroopan parlamentti on mukana jo delegoitujen säädösten valmisteluvaiheessa. Tämähän oli kiistanalainen asia. Komissio ja neuvosto eivät olleet tässä ihan samoilla linjoilla, mutta nämä perustelut olivat mielestäni vääriä. Jos parlamentti otetaan mahdollisimman aikaisin mukaan tähän työskentelyyn, jos äh, parlamentti on jo alkuvaiheessa mukana, kun delegoituja säädöksiä työstetään, niin silloin niistä on aina helpompi äänestää ja päättää ja hyväksyä ne. Asiat sujuvat helpommin yksinkertaisesti. Tärkeää oli, äh, kun teimme yhteistyötä neuvoston kanssa, huomasin, että komissio ja neuvosto olivat vähän eri linjoilla, mitkä asiat ovat kiireellisiä ja mitkä eivät, mutta joka tapauksessa me pääsimme hyvään lopputulokseen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, toivon, että voin yhtyä kollegani sanoihin ja, ja saamme sitten tämän huomenna täysistunnossa hyvällä äänienemmistöllä läpi. Nämä ovat asioita, jotka parantavat eurooppalaista lainsäädäntötyötä. Nämä eivät ole ehkä niin näkyviä ulkopuolelle. Ne vaativat kuitenkin paljon työtä, näkymätöntä työtä, mutta näitä säädöksiä tarvitaan. Näitä tarvitaan, jotta Euroopan parlamentti voi asianmukaisesti toimia ja Euroopan lainsäädäntötyö toimii sujuvasti ja pystytään tekemään hyviä kauaskantoisia päätöksiä ulkomaan anteeksi, kauppapolitiikassa. Leichfried. Kiitos edustaja Leifried ja sitten komissiota edustaa komission jäsen Mimitsa. Kiitos puhemies. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, komission jäsen Huht ei valitettavasti pääse paikalle, koska on ministeri kokous Tyynen meren alueen edustajien kanssa. Hänen sijastaan haluaisin nyt kiittää esittelijöitä Kuston Rovolia ja Lightfriedia ja myös eh, professori Moreraa. Ja haluan kiittää läistä yhteistyöstä. Tässä päätöksessä halutaan päivittää kauppapolitiikan päätöksentekosääntöjä eh, delegoitujen sääntöjen osalta, jotka on Lissabonin sopimuksen kautta otettu mukaan. Kun me olemme nyt lähes toisen käsittelyn äänestyksessä. Olemme lähellä lainsäädäntöprosessin loppua, kun kolmikanta neuvottelu on käyty ja 11. Eh, heinäkuuta saatu vahvistus, niin nyt pyydetään, että toisen käsittelyn vahvistus antaa vielä parlamentilla Tämä teksti on aivan kolmikantaneuvottelujen tuloksen mukainen ja komissio puoltaa sitä täysin. Jos vahvistatte neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan, niin voitte mahdollistaa sen, että molemmat eh, säädökset astuvat voimaan. Kaikki varmasti muistavat, että tähän pisteeseen pääseminen lainsäädäntöprosessissa ei ollut helppoa. Tähän on mennyt kauan, ehkä liiankin kauan on mennyt lähes kolme vuotta siitä, kun komissio ensimmäisen ehdotuksensa teki ja ennen kuin se astuu voimaan. Kaikki ymmärtävät, että on pitänyt antaa periksi aika paljon kultakin taholta kompromissin pääsemiseksi. Voin vakuuttaa, että komissio on tässä toiminut niin nopeasti kuin vain mahdollista, että tähän pisteeseen on voitu päästä. Ja tämän lisäksi voidaan sanoa, että nämä säädökset hyväksymällä EUn kauppapoliittinen mm, puitteisto, eh, siihen tulee uusia muutoksia Lissabonin sopimuksen pohjalta ja niiden sääntöjen pohjalta, jotka mm, sääntelevät täytetön panoa. Näin meillä on uudenlaiset säännöt koskien eh, täytäntöpanojen delegoituja säännöksiä. Tämä on suuri saavutus, kun meillä on uudet menettelyt käytössä, pystymme toimimaan nopeasti yhden yhteisen kauppapolitiikan täytäntöön panemiseksi ja näin pystytään paremmin auttamaan EUn toimijoita. Haluamme virtaviivaistaa päätöksentekomenettelyä ja näin pystymme nopeammin toimimaan ja olemaan uskottavampia kansainvälisesti. Ja tämän lisäksi haluaisin eh, vahvistaa sen, mitä komissio sanoi kolmikanta neuvotteluissa, eli että nyt aiomme jatkaa näiden säännösten kodifiointia niin, että hyväksytään nämä kaksi omnibuspakettia. Sopimuksen mukaisesti tämä prosessi alkaa viimeistään ensimmäinen kesäkuuta 2014. Uusien lainsäädäntöpuitteiden ymmärrettävyys on tavoitteena. Haluaisin lopuksi kiittää komission Sandy Kuhtia, esittelyitä ja koko parlamenttia työstä tämän tärkeän asian eteen. Ja nyt komissio teki kaikkeensa varmistaakseen sen, että uudet puitteet toimivat tehokkaasti. Kiitos, hyvä komission jäsen. Ja sitten ryhmien edustajat. Ensinnäkin edustaja Kaspari, kaksi minuuttia EPVstä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, aluksi haluaisin välittää lämpimät kiitokseni kollegoille Quistwood Rovol ja Lightfriedille. He ovat tehneet erittäin arvokasta työtä viime kuukausien ajan ja moni muukin on ollut tässä mukana ja on hienoa, että vielä tämän vuoden puolella voidaan tästä päättää mistä nyt on kyse delegoiduissa säädöksissä, niin tässä on annettu meille tätä lainsäädäntövaltaa ja tämä tarkoittaa myös lisää vastuuta. Me olemme tässä lainsäätäjiä ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy jokaisen lainsäädäntökohdan yhteydessä miettiä, mitä haluamme säätää, mistä haluamme säätää ja miten erityisesti kaupan, kauppapolitiikan alalla ja näistä asioista keskustellaankin tulevina viikkoina hyvin paljon. Ja komissiolle tämä tarkoittaa myös sitä, että me olemme tiiviisti mukana delegoitujen säädösten työssä. Ja jos ajatellaan nyt komissiota, niin toivon, että se päinvastoin kuin muissa asioissa, ettei keskity epäoleellisuuksiin, vaikka vessanpöntön veden määrään tai tällaisiin asioihin, ja tässä kauppapolitiikan alalla todella kiinnittää huomiota oleellisiin asioihin, ja tulevaisuudessa miettii, mitä delegoituja säädöksiä hyväksytään, mitä asioita pitää valiokunnissa päättää tai valmistella – ja mitkä ovat ne asiat, joita todella tarvitsee äh, käsitellä äh, äh, täysistunnossa huomenna, kun puhumme näistä delegoiduista säädöksistä, niin uskon, että kun huomenna puhumme näistä GSP Plus-säädöksistä, niin, niin näistä nämä toivottavasti menevät hyvin ja kiitän vielä kaikkia asianosaisia. Toivon, että kaikki toimielimet saavat niille kuuluvan osan kauppapolitiikan päätöksenteossa. Minutos. Kiitos ja sosiaalidemokraateista. Edustaja Moreira, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. <clears throat> Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Haluan sanoa, että lopultakin, lopultakin neljä vuotta sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, niin tämä Omnibus 1 ja Omnibus 2 lainsäädäntöpaketit jotka sääntelevät Euroopan unionin kauppapolitiikkaa Lissabonin sopimuksen säädösten suojessa niin lopultakin täytäntöönpanon säädökset, delegoidut säädökset voivat nähdä päivän valon. Tähän meni neljä vuotta. Tämä on hyvä uutinen, uutinen Euroopan unionille, mutta liian kauan aikaa tässä kyllä meni. Se, että tämä lainsäädäntöprosessi kesti näin kauan, niin se on kyllä meille läksyn paikka. Näin ei saa tapahtua toista kertaa. Meidän täytyy parantaa toimintaamme niin, että voimme nopeuttaa prosesseja niin, että voimme vastata nopeasti yritysten ja kansalaisten tarpeisiin. Lainsäädännön täytyy alusta alkaen Äh, lähteä siitä, että meillä on joustavat neuvottelumandaatit. Se, että, me, äh, se, että meidän täytyy mandaatista äänestää täysistunnossa tietysti on omiaan hidastamaan asioiden kulkua. Äh, joustavuutta siis tarvitaan. No huolimatta niistä neuvotteluhankaluuksista, joihin tässä on viitattu, niin se yhteisymmärrys, joka on nyt saatu aikaan, on erittäin tyydyttävä se sisältää useita sellaisia periaatteita, joita olemme alusta saakka halunneet puolustaa. Ensinnäkin selkeää eronteko äh, delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten välillä. On tärkeää ymmärtää, että Euroopan parlamentilla ei ole ähm, oikeutta tarkastella mainittua. Myös tapa, jolla komitologia, komiteamenettely toimii tällä hetkellä on tärkeää. Tällä hetkellä parlamentti voi nyt pohtia sitä, mitkä asiat kuuluvat delegoituihin säädöksiin. Ja nyt parlamentilla on aikaa tähän päätöksentekoon neljä kuukautta, ennen oli kaksi, eli tämä on mutkikas lainsäädäntöprosessi. Haluan aivan selkein sanoin sanoa, että minä arvostan sitä työtä, jota esittelijät ovat tehneet. He ovat omistautuneet työlleen. Irlanti puheenjohtajavaltiona on myös kiitostemme arvoinen. Kiitoksia myös komissiolle. Komissio oli aina avoin uusille ratkaisuille, jotka saattavat muodostaa tulevan sopimuksen pohjan. Kiitos. Kiitos ja sitten Liberalien demokraattien nimissä kaksi minuuttia. Edustaja Rinaldi. Kiitoksia puhemies. Hyvää komissaari, rakkaat kollegat. Professori Moreira on tehnyt työtä neljä vuotta päästäkseen tähän tulokseen aika pitkä aika. Tietenkin haluan onnitella esittelijöitä siitä, että lopultakin saimme päätökseen tämän trilogin ja tämän yhteisymmärryksen komission ja neuvoston kanssa. Kaiken kaikkiaan uusien toimivaltojen perusteella ähm, Lissabonin sopimuksen ansiosta voimme nyt Ähm, hyötyä delegoidusta säädöksestä. Äh, sen lisäksi, mistä on sovittu, uskon, että meidän täytyy olla tietoisia siitä, että paljon on tehty paitsi säädösten avulla myös sillä tavalla, että on äh, luotettu toinen toisiinsa ja kunnioitettu toinen toisiaan, eli komissio ja neuvosto ovat tehneet erittäin hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa ja päinvastoin. Äh, haluan kiittää äh, kansainvälisen kaupan pääosastoa siitä vastuuntunnosta, jota se on osoittanut liittyen myös tiettyihin ähm, tapauksiin viittaan esimerkiksi ähm, tiettyihin delegoituihin säädöksiin on selvää, että komissio on osoittanut aivan erityistä yhteistyökyvykkyyttä. Kaikki tämä työ on ollut äärimmäisen tärkeää kahdestakin syystä. Ensinnäkin siksi, että mm, lopultakin voimme jatkossa toimia sujuvammin ja nopeammin. Ja sitten toinen syy on se, että tietyt kategoriat, tietyt sidosryhmät odottavat meiltä avoimempaa toimintaa ja sitä, että tulevat kuulluksi. Eli tämä, tämä uusi menettely on aivan selkeästi osallistavampi. Se on tärkeää. Kiitos. Gracias, Rinaldi. Kiitos edustaja Rinalli ja sitten muut puhujat. Kaksi minuuttia edustaja Jakoliinolle. Kiitoksia puhemies. Kaa loppu hyvin, kaikki hyvin, kuten kollegatkin ovat omissa puheenvuoroissaan korostaneet ja alleviivanneet. Haluan kiittää molempia esittelijöitä hyvästä työstä. On hyvä, että tämäkin lainsäädäntö on saatu päätökseen. Se oli aikamoisen työn tulos. On ollut melkoinen työ saada tähän asiaan liittyvät säännöt linjattua Lissabonin sopimuksen mukaiseksi. Haluan kiittää teitä sitten te ymmärrätte meidän kauppapolitiikkamme vaatimuksia ja onhan meillä muitakin alueita, joihin tämä sama pätee. Tällä hetkellä toivomme, että tämä antaa meille mahdollisuuden ja eurooppalaisille äm, yrityksille todellisen mahdollisuuden äh, kasvaa ja toimia äh, paremmin kolmansien maiden kanssa. Menettelyiden äh, yksinkertaistaminen on omiaan antamaan paremmat olosuhteet toimia myös vie, vientitoimintaa harjoittaville. Lissabonin sopimushan ylipäänsäkin korostaa enemmän tai antaa keskeisemmän osaan kauppapolitiikalla ja Euroopan parlamentin keskeinen rooli niin, että meillä on selkeät säännöt, on asiaa. Ja on vielä yksi asia, johon haluaisin kiittää huomiota, on se, mitä tuo tällä kaikilla on pk-yritysten kilpailukyvyllä. Esimerkiksi, siis kaikki, kaikki mikä liittyy antidumping-toimiin e, ja sitä koskevan e, lainsäädännön kodifiointiin on hyvästä. On tärkeää, että voimme yrityksille taata sen, että, epälojaali, että emme hyväksy epälojaalia e, kauppaa ja voimme antaa takeet siitä, että kaikki sujuu. Meidän täytyy ähm, taata se, että kansainvälisiä äh, sopimuksia toim- noudatetaan ja ylipäänsä äh, luodaan olosuhteet äh, yritysten toiminnalle. Kiitos. Gracias, Kiitos, edustaja Jakolino. Ja seuraavana puhujat puhelistan ulkopuolelta. Täällä on ainoastaan yksi puheenvuoropyyntö. Ja seuraavana edustaja Banki. Kiitos oikein paljon, hyvä puhemies ja hyvät edustajat. Unkarissa sanotaan, että jos halutaan työt tehdä hyvin, niin tarvitaan paljon aikaa. Jos tässä on mennyt neljä vuotta siihen, että vihdoin voimme näistä ehdotuksista äänestää, niin ehkä tässä on tehty niin hyvää työtä, että neljä vuotta todellakin olivat tarpeellisia. Näin sitten lopputulos on niin hyvä, että näiden säädösten avulla saadaan paljon parempaa ja tehokkaampaa, joustavampaa ulkopolitiikkaa. Ja tämä on tärkeää, sillä kun meillä on maailman poliittisia kriisejä, niin jos me pystymme nopeasti reagoimaan, niin meiltä menee kilpailukyky nyt on uusia mahdollisuuksia tehdä päätöksiä tuonnista ja ryhtyä suojatoimiin. Komissio on saanut paljon toimivaltuuksia ja on tärkeää, että myöhemmissä vaiheessa neuvosto ja parlamentti voi tarkkaan seurata, miten ne tätä pannaan täytäntöön. Menestystä teille! Kiitos edustaja Banki. Ja seuraavana komission sen Mimitsa. Kiitos. Kiitos. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, ja en nyt mene sen syvemmälle yksityiskohtiin, mutta kun tämä toimielinten välinen sopimus hyväksytään, niin komissio voi tehdä entistä enemmän työtä Euroopan etujen hyväksi vahvistaen toimielinten välistä yhteistyötä ja yhteyksiä muihin toimielimiin kun hyväksytään nämä kaksi asetusta, niin niillä voidaan saada uudet säännöt käyttöön jo ensi vuoden alusta lähtien, parantaa päätöksentekomenetelmiä ja viestintää, kuten uusi puitteisto mahdollistaa. Kun meillä on tämä uusi rakenne käytössä, niin voimme jatkaa järjestelmän hyvää valvontaa ja tehdä sen myös ymmärrettäväksi kansalaisillemme. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, että kun Euroopan parlamentti nyt on pitänyt näitä asioita niin kiireellisinä, erityisesti kun lainsäädäntötyötä on paljon, niin kyllä nämä ovat mielestäni edenneet ihan oletetussa aikataulussa. Kiitos arvoisa komission jäsen. Seuraavaksi edustaja Vistud Rovol. Kiitos herra puhemies, arvoisa komission jäsen aivan lyhyesti. Kauppapolitiikka on Lissabonin sopimuksen jälkeen vihdoin saatu demokraattisen päätöksenteon piiriin. Tätä ei voida jättää huomiota eikä liikaa korostaa. Ja jos minä... Tämä on kaikki kestänyt niin kauan siitä että komissio jätti kaiken vain ennalleen ja sitten yhtäkkiä neuvosto halusi enemmän toimivaltuuksia ja molemmat ihmettelivät sitten sitä, että parlamentti sanoi, että hei hetkinen, perustuslaki antaa meille selkeät mahdollisuudet ja me haluamme käyttää niitä. Ja sitten loppujen lopuksi pääsimme tähän kompromissiin, joka on loppujen lopuksi ihan hyvä asia. Ja sehän merkitsee sitä, että me olemme tehneet hyvin työtä yhdessä. Hyvä komission jäsen, parhaimmat terveiset komission jäsen Ryhtille. Te sanoitte, että komissio voisi toimia vielä nopeammin ja paremmin. Se on totta. Ja sen vuoksi koko tämä neuvottelu Omnibus ykkösestä ja kakkosesta oli välttämätöntä. Te kykenette tähän, mutta parlamentti tulee paremmin seuraamaan ja valvomaan ja me tulemme todellakin ottamaan itsellemme tämän työn kaikessa ystävyydessä. Kiitos. Kiitos. Ja vielä herra Manfred, äh, viimeisenä puhujana. President. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Euroopan unionin kauppapolitiikka on Lissabonin sopimuksen jälkeen noussut ihan uusiin ulottuvuuksiin. Siitä on tullut demokraattisempaa, parlamentaarisempaa ja komissiota voidaan paremmin ja helpommin myös valvoa. Ja komissiokin sanoi, että he voivat äh, nopeammin reagoida, mutta niin voimme mekin, mikäli komissio ei toimi meidän toiveittemme mukaisesti. Ja välineet sitä varten, että meillä on kauppapolitiikkaa Euroopan tasolla, äh, on niin sellaista, että meillä on sekä ympäristöpolitiikkaa, ihmisoikeuspolitiikkaa, me olemme onnistuneet tässä, me olimme tästä vastuussa ja me huolehdimme siitä, että eurooppalainen kauppapolitiikka muuttuu toisenlaiseksi kuin ennen ja se on hyvä asia. Minusta tämä on oikea tie kohti erilaista tulevaisuuden kauppapolitiikkaa. Kiitos. Kaikki, haluaa. No, no Asiasta järjestetään äänestys huomenna kello 12. Nyt siirrymme seuraavaan.